vuosituhat tavoitteisiin eh, lisäliite tasa-arvosta. Well, thank you very much, Commissioner. Thank you. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia edustaja Teo Karus. Kiitoksia kollegat, kiitoksia tulkeille. Istunto päättyy. Seuraava istunto alkaa huomenna kello yhdeksän. Kiitos.